muita asian kuuluvia asiakirjoja löytyy parlamentin verkkosivuilta. Puhemies on välittänyt vetomusvaliokunnalle tämän, nämä nimityksen ja valiokunta tulee 3. joulukuuta 2019 järjestämään kuulemiset ehdokkaille. Ne, kaikki, ne ovat avoimia kaikille parlamentin jäsenille. arvoisa puhemies. Työjärjestyspuheenvuoro. Meillä on äh, tapana, että kellot soivat äh, muutama minuutti ennen äänestyksiä. Eilen kollegat eivät olleet paikalla äänestyksissä, koska täällä Euroopan parlamentin rakennuksessa tuo äänestyskello ei soinut. Merci. Il semblerait et la rumeur court. Vaikuttaa olevan niin ja huhu kiertää, että kyseessä oli se, ettei puheenjohtaja Junckerin puhetta haluttu keskeyttää ja haluaisin, että selvennätte nyt tämän olosuhteen, jossa äänestykset käytiin eilen. Kiitos. Kiitoksia kollega Rivier. Ette ole ainoa, joka on kääntynyt talon palvelujen puoleen tämän asian tiimoilta. Haluaisin täys istuntoon nyt toivottaa tervetulleeksi Georg Tsereterin, joka on Etykin parlamentaarisen ö, yhteistyöelimen puheenjohtaja. Tervetuloa, herra Tsereteli. On kunnia voida ö, pitää, saada teidät vieraaksi tänne Strasbourgiin. Toivon teille menestyksellisiä keskusteluja Euroopan parlamentissa. Ja nyt menemme sitten äänestyksiin. Äänestämme esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarviaksi varainhoitovuodeksi 2020. Tarvitaan ehdotonta enemmistöä. Ensin pääluokka 1a äänestys, Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Oliko se? Angenommen. Hyväksytty. Sitten meillä on 1000 96 puolesta vastaan, 1070 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, tarkistus 1078 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 1079 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 963 puolesta Hat jemand Zweifel 1079, oliko jotain epäselvää, se hylättiin. 1079 tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 963 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työjärjestyspuheenvuoro. Olkaa hyvä kollega. Thank you, Mr. President. Paljon kiitoksia puhemies. Haluaisin pyytää teitä etenemään hiukan hitaammin. Tulkit eivät pysy kärryillä ja jos jäsenet eivät ymmärrä saksaa, he eivät tiedä mistä he äänestävät. No niin, me kaikki varmasti pääsemme tässä hyvään yhteiseen rytmiin. 964 eh, puolesta vastaan tyhjää hylätty, 902 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin 138 raukeaa, 991 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 991 991 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Abgelehnt. Hylätty. Jatkossa yksinkertainen tarkistus riittää. Ei tarvitse heti täällä huutaa vallankumousta, jos jostakusta tuntuu, että olen antanut väärän todistuksen, niin sitten 266 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 267 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 1105 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 269 raukeaa. 1106 puolesta vastaan, tyhjää Hyväksytty 270 raukkea, 1107 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 993 raukeaa. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1032 raukeaa. 1034 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1033 raukea, tarkistus 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 1036 raukeaa, 1113 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 1035 raukeaa, 1264 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 999 raukeaa. 522 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 554 puolesta 522 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 554 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 434 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 435 tarkistetaan. 434 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestyneet? Hylätty. 435 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 436 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tulemme sitten otsakkeeseen 1b, tarkistus 2, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 909 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 996 raukea, 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1201 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äh, Hyväksytty. Näin nämä 981 ja 280 raukeaa. 559 puolesta vastaan. Ö, 912 puolesta. Hylä, 1001 raukeaa, koska tämä hyväksyttiin. 1002 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 699 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 560 ja 100 nolla ensimmäinen osa raukeavat. Sitten otsake kaksi. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1077 puolesta vastaan tyhjää hylätty 998 puolesta vastaan tyhjää hylätty 1080 puolesta vastaan tyhjää hylätty 1081 puolesta vastaan tyhjää hylätty 984 puolesta vastaan tyhjää hylätty 1045 puolesta vastaan tyhjää hylätty 1203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1003 raukeaa. 1206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oliko jollakin 12.06 suhteen epäilyksiä? Ei. Mennään 1.029 puolesta Anteeksi, sehän raukesi 1030 siis puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1027 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toivotteko koneellista tarkistusta? Tarkistamme 1027 Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kollega Formen. Yeah. Mr. Puhemies, tämä on naurettavaa. Me emme pysty seuraamaan äänestystä. Se etelee liian nopeasti. Tulkit eivät pysty seuraamaan äänestystä. Teidän täytyy hidastaa tahtia. Ihmiset ovat tehneet kovasti töitä talousarvion parissa. Olisi hyvä, että me äänestäisimme nyt oikeasta asiasta. Also, nochmals, meine Damen und Herren, Ich werde mich... Vielä kerran. Arvoisa kollega, jos haluatte kuulla oma minun vastaukseni, niin nyt ette ainakaan ymmärrä yhtään mitään, kun siellä kohkaatte. Minä kuulen, että englannin tulkkaus on tänään hieman hitaampi kuin tavallisesti. Siispä 1027 hylättiin 561 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 1000 CP2. äänestys, Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 1050 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten nimeke kolme, äänestys neljä, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. 986 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 987 siis raukeaa. 1047 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 308 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 siis raukeaa. 1226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin 1048 raukeaa. 1082 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 927 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 988 raukeaa, sitten 925 CP1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1037 raukeaa, 1038 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Tarkistamme 145 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kaik- äänestys päättyy hylätty. 12.46 puolesta vastaan tyhjää Hylä, hyväksytty. 12.46 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 149 raukeaa, 1223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 150 siis raukeaa, 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneellisesti 151, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 806 CP1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 siis raukeaa. 454 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 raukeaa. 1263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, joten 616 raukeaa, nimeke 4, sitten blokki 5, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 539 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 360 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siten 549 raukeaa. 1040 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1039 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1041 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1042 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 579 ja 1043 ovat identtiset, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Identtiset tarkistukset 580 ja 1044 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, joten 146 raukeaa. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 589 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 1265 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 591 siis raukea, 592 puolesta, anteeksi nimenhuutoäänestys ään alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 1075 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 516 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 246 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 765 puolesta. Tarkistamme 246:n koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 765 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 322 tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 765. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 328 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Näin 403 puolesta Anteeksi, sehän raukeakin. Sitten nimeke 5, komissio, blokki 6, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 595 nimenhuutoäänestys ö, alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 1061 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1062 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1063 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1064 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1065 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1066 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 1067 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty 1068 puolesta, vastaan, eh, tyhjää, hylätty. Sitten yhtenä ryhmänä seitsemän, nimekin viisi parlamentti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty 628 puolesta, Niin, kollega, olkaapa hyvä. Hi. Um, yeah, the, the vote wasn't... Niin, me emme, tämä äänestys ei ollut avoin meille, emme pystyneet tässä vaiheessa äänestämään. Also, auch hi, Frau Kollegin. Ähm, Rouva kollega, tässä yhtenä ryhmänä kohdassa seitsemän ei ollut nimenhuutoäänestystä, siksi se hoidettiin näin. Sitten 628 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 636 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 646 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 647 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nimeke 5 Tuomioistuin blokki kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimeke 5, tilintarkastustuomioistuin 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Ekon valiokunta yhtenä ryhmänä 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten aluevaliokunta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten oikeusasiamies, blokki 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tietosuojavaltuutettu, blokki 13 puolesta vastuu, äh, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ulkoasian äh, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 678 raukea 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 679 raukeaa siis 680 puolesta vastaan tyhjää hylätty 208 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 681 raukeaa, 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 682 siis raukeaa, sitten 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 683 siis raukeaa, 1250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, joten 684 ja 250 raukeavat. Sitten meillä on vielä tarkistus, joka koskee rahoituskehyksen ulkopuolisia 1046 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys alkaa 1046. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten pilottihankkeet. Tässä on blokki 15 puolesta. Anteeksi, äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niinpä kaikki muut tarkistukset pilottihankkeisiin liittyen raukeavat. Neuvoston puheenjohtaja Tiilikainen neuvoston puolesta, olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Euroopan parlamentti on juuri hyväksynyt tarkistukset neuvoston kantaan koskien vuoden 2020 talousarviota. Otan huomioon ne erot, joita kahden toimielimemme kannoissa on koskien tätä talousarvioluonnosta 2020, jonka komissio on esitellyt. Tämän vuoksi neuvoston puheenjohtaja, maan edustajana olen samaa mieltä että meidän tulee kappaleen 4c mm, artiklassa 314 mukaisesti aloittaa menettelyt seutsopimuksen mukaisesti. Kiitos. Nun den Vermittlungsausschuss einberufen eine Kiitoksia. Tässä ei mennä muihin äänestyksiin. Tulemme Holmeierin ja Gardia Saval Rubialin mietintöön. Aloitamme kohdasta yksi, yksi puolesta. Siis tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 44 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 45 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 46 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti siten raukeaa tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty 34 äänestys. äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 75 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 76 nimenhuuto äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 40. Tarkistamme 23. Koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 42. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25. Puolesta vastaan. Tyhjää Hylätty. 36. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 38 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 35 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 27 kolmessa osassa kaikissa nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmas osa raukeaa 28 puolesta ja vastaan. Tyhjää hylätty 29 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 30. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 68 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60. äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 nimenhoitoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 49. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 59. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 äänestys, Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 63 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 64. Tarkistamme koneellisesti 63. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 64. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 65 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 53 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 54, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 55, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 56 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 37 nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 13. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta Anteeksi, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 15 nimenhuutoäänestys. Äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 47 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 17 D. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 31 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. 31. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 35 kohta alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää niin ikään hylätty. 72 nimi niin äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 66 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 70 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32. äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 19 kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää vielä kerran toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistan tämän. Täällä on yksi ryhmä, joka ei anna merkkejä itsestään. Äänestys alkaa. Osa kaksi. Tarkistus 19. Ovatko kaikki äänestyneet, äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Se oli tiukka. Kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 20. No, tarkistetaan koneellisesti. Kolmas osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kun yksi ryhmä sitten alkaakin saada eloa, niin tietysti tulos muuttuu. 20. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten meillä on 40. Tähän on suullinen tarkistus herra Vilmseliltä. Oil amendment. Kiitoksia puhemies. Minulla on suullinen tarkistus. Monet ovat kääntyneet puoleen ja halusivat tukea tarkistusta, mutta olivat va- huolissaan seuraamuksista pakolaisille ja kansalaisyhteiskunnalle. Siksi esitän tämän tarkistuksen. Seuraavanlaisena haluamme jäädyttää kaikki maksut Turkille, pois lukien maksut, äh, jotka suuntautuvat kansalaisyhteiskunnalle ja pakolaisten tukemiseen, äh, kunnes äh, ka- Koillis-Syyrian valloitus lopetetaan. Kiitos. Kiitos kollega. Onko tähän jotain huomautettavaa? Also bei, wenn ich das erläutern darf. Saanko vielä esittää? Täällä ei nyt suullisen tarkistuksen kohdalla ei ole puheenvuoropyyntöjä. Tässä kysytään, onko tähän jotain vastustettavaa. Täällä on yli 40 henkilöä, jotka nousevat ylös ja sitten suullista tarkistusta ei hyväksytä. Eli äänestämme tarkistuksesta 40 alkuperäisessä muodossa puolesta. Vastaan. Hyvin vaikea päätellä. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 40 siis alkuperäisessä muodossa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 21 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko päätöslauselma nimeä huutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tulemme Sarvamaan mietintöön Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastosta ja äänestetään koko ö, päätöslauselmasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tulemme Garfia Munjosin mietintöön puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko päätöslauselma äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tulemme työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalaute kasvinsuojeluaineiden aineiden vaikutus tarhamehiläisiin ja sitä koskeva arviointi. Tässä on vain yksi äänestys. Haluan nyt vielä käyttää tilaisuutta hyväkseni, arvoisat kollegat, koska täällä on niin paljon uusia jäseniä, että olkaa ystävällisiä ja jättäkää äänestyskorttinne tuohon koneeseen, kunnes koneen lamppu sammuu. Jos te ennen äänestyksen päättymistä otatte äänestyskortin sieltä ulos, niin äänenne menee hukkaan. Silloin sitä ei lasketa mukaan. Äänestämme siis koko päätöslauselmasta nimenhuuto äänestys. Tarvitaan ehdotonta enemmistöä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Darf Sie bitten, die zügige Abstimmung dadurch No niin, voisitteko ystävällisesti kunnioittaa näitä äänestyksiä poistumalla salista hissukseen, jotta voimme sitten mennä äänestysselityksiin? Hyvät naiset ja herrat, anteeksi kollegat, minä tein virheen. Haluan antaa vielä puheenvuoron komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Komissio ottaa huomioon päätöslauselman, jonka Euroopan parlamentti hyväksyy ja, ja varmistaa sen, että että 368 komitologia-asetuksen mukaisesti ja 11.07 kohdan mukaisesti menettely etenee. Neuvosto on tähän asetusluonnokseen jo antanut kantansa. Tarkoituksena on vahvistaa tarhamehiläisten suojelua ja nyt voimme toimeenpanna tämän ohjena olevan asiakirjan menettely. Commissioner, I apologize for that. That was my fault. Kiitos komission jäsen. Pahoittelen virhettäni. No niin, arvon kollegat, olkaa ystävälliset ja poistukaa salista rauhallisesti, jotta te häiritse, jolle te halua kuulla äänestysselityksiä. Pienen hetken päästä tulen tapani mukaan nimellä kehottamaan seisoskelevia kollegoita siirtymään taemmas. Eli jos haluatte kuunnella äänestysselityksiä, pysykää siellä, missä seisotte. Kollege Galo. Kollega Galo. Herr Kollege McAllister. Äh, kollega McAllister. Kollega Kalniete. Kollega Weber. kollegi Metsola. Kollega Metsola. Herr Kollege McAllister. Kollega McAllister, kollega Gaaler, kollega Weber, kollega Kalniete, Kollega Danjean. Sitten aloitamme äänestysselitykset. Seuraavaksi kollegojen Hulmaja ja Garci, Gardia Saval Rubialin mietintö Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 kaikki pääluokat. Ensin Lundgren, olkaa hyvä. Eh, Kiitos paljon puheenvuorosta. Äänestimme juuri talousarviosta ja minun puoleni äänesti kuten tavallista ei meidän mielestämme varoja tuhlataan aivan astronomisia summia täällä talossa. Ja nyt kun Iso-Britannia lähdössä, meidän pitäisi pienentää talousarviota, mutta sen sijaan sitä on koko ajan vaan suurennettu. Sitä paitsi me tuhlaamme monin mori toimielimin hyvin suuria määriä. Esimerkiksi Euroopan tuomioistuin on sanonut, tilintarkastustuomioistuin on sanonut, että ministerineuvosto on käyttänyt yli miljoona Ruotsin kruunua sampanjapulloihin, että tällä tavalla täytetään viinikellaria. Ja esimerkiksi tällaiseen loppujuhlatilaisuuteen on käytetty myös suuria summia. 500 000 työntekijöille esimerkiksi ja paljon rahaa myös design-huonekaluihin. Tällaisen pitää loppua. Kiitos. Herr Kollege Lambert, Herr Kollege Pitikofer. Lambert, Pitikofer, kollegat, olkaa hyvä. McGuinness. Kollega McGuinness, Karas. So, vielen Dank, Herr Kollege Lundgren. Es folgt der Kollege Keller. Seuraavana äh, Keller, kiitos Lundgrenille Halusin vain äh, antaa selvennyksen. Minä itse asiassa vierailin itse Palestiinassa ja täytyy nähdä omin silmin, minkälainen vaikutus miehityksellä tuohon maahan on ollut. Minä ehdottaisin, että tekisimme kaiken mahdollisen, jotta voisimme Omran äh, rahoituksen palauttaa, sillä viime vuosien aikana meillä on systemaattisesti tapahtunut äh, kahden valtion ratkaisun sivuun jättämistä lähi rauhanratkaisuna. Ja tämä on hyvin syvästi vaikuttanut niihin kansalaisiin, jotka Palestiinassa, ähm, Länsirannalla ja Gaasassa asuvat. Tästä syystä rahoitus pitäisi palauttaa ja vetoa myöskin Yhdysvaltoihin, jotta myöskin he palaavat neuvottelupöytään ja omraa tukevat. Tämä vaikuttaa hyvin kielteisesti, hyvin syvällisesti. Tämä vaikuttaa lapsiin, heidän pääsynsä, pakolaisohjelmiin. Tämä vaikuttaa myöskin Israelin itseensä. Jos me näitä leikkauksia tuolemme, nyt kun emme budjettia kasvata, me olemme vastuussa näistä ihmisoikeusrikkomuksista Palestiinassa. Kiitoksia kollega Kelä. Sitten kollega Cholos, olkaa hyvä. Herr Kollege Cholos. Kollega Cholos. Vielen Dank, Herr Kollege Keller. Es folgt Herr... Kiitoksia kollega Keller, kollega Vaimas seuraavaksi. Kiitoksia arvoisa puhemies. Minä äänestän, äänestän tätä koko talousarviota vastaan, koska se on liian suuri ja siinä on liikaa tuhlausta. EUn ylin tehtävät neljä vapautta voisi hoitaa paljon vähemmällä rahalla. Syy, miksi puhun tässä Saksaa, on se, että haluan käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni, voidakseni sanoa herra Manfred Weberille, esittää hänelle seuraavan kysymyksen. Hän on EPPn puheenjohtaja. Te varmaankin, herra Weber, konservatiivisena haluatte saattaa verotuksen järkevälle tasolle, mutta miksi ihmeessä te sitten olette antaneet tämän Interrail-mainoslahjan, jonka arvo on 25 miljoonaa eurooppalaiselle nuorisolle. Miksi, miten sosialismi nyt sitten, turhanko sosialismi kariutui, kun te täällä teette tällaisia sosialistisia toimia? Eurooppa voisi hyvin, jos näitä varoja käytettäisiin sosialismia vastaan eikä sen puolesta. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi. Pospisil yksi minuutti pane předsedající já jsem podpořil a podporuji tuto verzi rozpočtu. kiitoksia. minä tuin tätä talousarvioluonnosta eh, koska siellä on paljon positiivisia trendejä. meille on tärkeää se että eh, frontex saa enemmän rahaa ja myös erasmus ohjelma saa lisää rahaa. tämä on hyvin tärkeä ohjelma. se tukee nuorten ihmisten liikkuvuutta ja koulutusta ja tämä on hyvä epäsuora instrumentti myös nuorten työttömyyden vastaisessa taistelussa. Ja mikä on positiivista minulle on se, että yksi viidesosa budjetista menee ympäristöalan ohjelmiin, jotta voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaan. Me olemme keskustelemassa täällä siitä, että tekeekö Eurooppa työtä ilmastonmuutosta vastaan. Ja tämä talousarvio todistaa sen, että kyllä, me olemme taistelemassa ilmastonmuutosta vastaan. Minä tuen tätä talousarviota ja toivon, että loppujen lopuksi eh, eh, instituutiot hyväksyvät. Keskustelut johtavat siihen, että instituutiot hyväksyvät talousarvioesityksen. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi kollega Kaafi Kiitoksia, varapuhemies. Minä en voi tukea tätä mietintöä, sillä se korostaa sotilaallisia asioita aivan liikaa. Irlanti on sotilaisesti sitoutumaton maa ja ylpeä siitä. Ei ole oikein, hyvät ystävät, että Euroopan unioni painostaa meitä irlantilaisia etenemään kohti yhteistä eurooppalaista armeijaa ja me haluamme tätä vastustaa. Tästä syystä emme voi tukea tätä tekstiä. Kiitos. Kiitoksia, Kathy. Sitten Sodrova, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, hyvät kansalaiset, jotka olette täällä läsnä. Minä äh, äänestin talousarvio 2020 puolesta, sillä siellä on hyvin tärkeitä ratkaisuja, sellaisia ratkaisuja, joita me tuemme, esimerkiksi Erasmus-ohjelma, koulutus nuorille, nuorten ihmisten liikkuvuus. Juuri tätä me tarvitsemme. Viimeisen kuuden vuoden aikana Eurooppa on tukenut 14 miljoonan työpaikan luomista työttömille myöskin budjettitoimien ansiosta – ja olen tyytyväinen siitä, että jotkut ehdotuksista hylättiin, esimerkiksi sellaiset, jotka koskivat yhteistä maatalouspolitiikkaa. Jotkuthan halusivat lopettaa sen, mutta tämä hylättiin, koska me tarvitsemme sitä politi- yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja me sovimme siitä, että liittymistä edeltävät toimet Turkin kanssa pysäytetään – se oli hyvä, mutta me emme voi lopettaa sellaista toimintaa, joka tukee kansalaisyhteiskuntaa ja nuoria Turki, kansalaisyhteiskuntaa Turkissa. Kiitoksia, Rova Soitrova. Kiinnitän huomiota siihen, että yleensä äänestysselityksissä ei puhuta muusta kuin äänestyksestä. Sitten Lebreton, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä yhdessä kansallisen yhtenäisyyden puolueen kanssa äänestin tätä vastaan, koska yhteisen maatalouspolitiikan takia sitä voi toki kritisoida, mutta ei ole tarpeen muuttaa sitä sellaiseksi järjestelmäksi, jossa jokainen, tai se pitäisi muuttaa järjestelmäksi, jossa jokainen jäsenmaa voisi itse päättää maatalouspolitiikastaan, mutta tällä hetkellä YMP on olemassa ja minä toivoisin, että suurtilallisten kattoa laskettaisiin ja annettaisiin enemmän maataloustukea pienille maataloustuottajille. Tarvitaan tukea tällaiselle inhimillisen mittakaavan maataloudelle, joka on ranskalaisten identiteetille tärkeä asia. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Aguilera. Gracias, presidente. Kiitoksia, puhemies. Halusin äh, selittää puolesta ääntäni yleiselle talousarviolle. Mielestäni se on kyllin kunnianhimoinen tälle parlamentille, jolla on tiettyjä ohjelmia. Minä itse uskon YMP ja siihen tarvitaan lisää resursseja, ei vain siksi, että maataloustuottajat saisivat siitä etua, vaan myös maatalo, maa, öö, maaseutualueiden köy